suuntaviivoja, jotka koskevat energiaintensiivisille teollisuuden aloille myönnettäviä tukia. Erra Pirilla voi esitellä tämän suullisen kysymyksen. Grazie, presidente, signor Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät edustajat. Haluaisin kiittää kollegoita, jotka ovat allekirjoittaneet tämän suullisen kysymyksen. Euroopan unionin tavoitteet ilmastonmuutoksen torjunnassa ovat määritelleet politiikat, jotka ovat hyvin eh, vaativia Euroopan teollisuudelle. Eh, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on toistaiseksi yksipuolinen haaste. Se asettaa vaaraan suuren osan eh, Euroopan teollisuutta, erityisesti energiaintensiiviset teollisuuden alat, päästöjen vähennystavoitteet, ovat tavoitteita, joihin olisi pyrittävä realistisesti ja käytännönläheisesti. Pyydämme, että komissio mahdollisimman täsmällisesti no, hioisi tämän ETS-järjestelmän yksityiskohtia niin, että voitaisiin välttää epätasapaino Euroopan unionin markkinoilla. Vuonna 2003 87 direktiivi, jota muutettiin vuonna 2009, säättää, että vuodesta 2013 alkaen nämä teollisuudet joutuvat ostamaan päästölupia. Tämä merkitsee sitä, että merkittävämpiä kustannuksia siirtyy sähköenergian tuotantoon ja tämä tulee lisäämään tuotantokustannuksia. Eurostatin tietojen mukaan mukaan nämä lisäkustannukset, joita aiheutuu ETSstä eh, suurempien sähkökustannuksen takia merkitsee yli 8,5 miljardin euron lisää kustannuksia. EU, EU epäsuorat päästöt eivät hyödy näin samasta kohtelusta kuin suorat päästöt ja tämä aiheuttaa vaikeuksia tietylle energia-alalle ja vääristymistä kilpailuun Euroopan sisällä, mikäli ei äh, samantapaisia kompensointijärjestelmiä säädetä euro- epäsuoria päästöjä varten, on hyvin suuri vaara, että tuotanto siirtyy muualle. Tällä hetkellä lähestymistapa on yksi, liian yksinkertaistava. Sinne ei huomioida energiaintensiivisiä aloja. Ja näin ollen mm, tämä sektori jää ilman tukia, mutta terästeollisuudessa on kaksi tuotantomenettelyä, uuni ja integraalinen inte, yhdennetty sykli. Ja nämä jää viimeksi, ne saavat melkein kaikki tuet. Valo, kaariuunet saavat vain 30 prosenttia kiintiöistä Se johtuu kompensaatiojärjestelmistä. Euroopassa meillä on siis sama tuote, joka tuotantotavasta riippuen sairaisen kohtelun useilla teollisuuden alueilla. Tämä on herättänyt huolta jotta voidaan pitää teollisuus Euroopan unionissa ja säilyttää työpaikat, kuinka komissio aikoo toimia valtion tukien suhteen energiaintensiivisillä alue- aloilla? Eikö näitä tuloja päästöoikeuksista voitaisi käyttää vuoden 2013 jälkeen? Olemmeko, olemme var- olemmeko varmoja, ettei tukea menisi keinottelutarkoituksiin ja kilpailukyvyn heikkeneminen olisi se tuloksena. της Επιτροπής τώρα θα ήθελα να παρακαλέσω... Kiitoksia edustaja Pirillo. Komission nimissä pyytäisin komission jäsentä herra Semeta käyttämään puheenvuoron. Mrs. President, honorable members. Hyvä puhemies, arvoisat jäsenet, Komissio on tietoinen, miten tärkeät sähköhinnat ovat teräksen tuotannossa ja sillä vaikutuksella, jota eurooppalaisella ilmastonmuutostoimenpiteillä on sähkön hintoihin. Lisäksi komissio tuntee tämänhetkisen taloudellisen tilanteen ja miten tärkeää on järkevin menettelyin säilyttää taloudellinen kilpailukyky. Komission tavoitteena on säilyttää myöskin monimuotoinen teollisuus Euroopan unionissa, joka voi maailmanlaajuisesti kilpailla. Valtion tuesta voi olla tässä yhteydessä apua, jos siitä on apua rakenteellisesti teollisuuden alan tukemiseen kestävällä tavalla, mutta se ei voi kuitenkaan taata matalampia energiahintoja tietyille käyttäjille pitkällä aikavälillä. Tästä syystä olemme keskittäneet ponnistuksemme menettelyihin, joiden avulla rakenteellisesti voidaan parantaa teollisuuden toimivuutta. ETS-direktiivin avulla, joka oli osa 2008 ilmastonmuutospakettia, jäsenvaltiot voivat tarjota kompensaatiota hiilidioksidikustannuksille sähköstä niissä yrityksissä, joissa on hiilivuotovaara on olemassa tai epäsuorin päästökustannuksiin valtiokauppasäännösten mukaan. Tämä voi aiheuttaa merkittäviä vääristymiä markkinoilla ja saattaa vesittää niitä hintamekanismin signaaleja, joita markkinoilla on. Jos ei sitä kohdisteta kunnolla, ja todellinen hiilivuotovaara on olemassa. Lausunnossaan, jonka se esitti eh, ilmastonmuutospakettineuvotteluiden aikana neuvostolle, komissio eh, otti käyttöön suuntaviivat rahoitustuen tarjoamiseksi epäsuorissa päästökustannuksissa. Näiden periaatteiden mukaisesti rahoitustukea pitäisi rajoittaa koskemaan niitä eh, sähköintensiivisiä toimialoja, jotka eivät voi viedä eteenpäin sähkökustannuksia, jotka ovat seurausta hiilidioksidista, eivät voi viedä itse siis eteenpäin äh, asiakkailleen ilman, että menettävät suuria markkinaosuuksia. Kun on määritelty säännökset epäsuoran hiilivuodon äh, kompensoimiseksi, komissio on kiinnittänyt huomiota todelliseen tuen tarpeeseen, jotta voitaisiin säilyttää sisämarkkinat, välttää tukikilpailut jäsenvaltioiden välillä nyt kun budjetti on tiukalla ja voidaan varmistaa myöskin tasa-arvoinen toimintaympäristö yrityksille samoilla toimialoilla. Kiitoksia. Kiitos herra komission jäsen ja nyt tulemme puhujiin ryhmien puolesta aluksi annan puheenvuoron herra Herbert Roilille Euroopan kansanpuolueen nimissä. Olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Rouva puhemies, hyvä komission jäsen, kiitän perustavanlaatuisista kommenteista, mutta nämä eivät kuitenkaan ole vastaus kysymykseen, joka on esitetty. Kysymys hän menee siihen suuntaan, että onko varmistettu se, että pikaisesti pääsemme tuloksiin. Teollisuus jolta haluamme viedä pois tämän lisärasituksen tai jolle haluamme saada aikaan oikeudenmukaiset olosuhteet, tarvitsevat varmuutta suunnittelun, tarvitsemme nopean, luotettavan päätöksen ja myöskin selkeitä lausumia komission suunnalta. Tämä prosessi on venynyt pitkään. Olemme kaikki tienneet, että kysymys on mutkikkaasta menettelystä, mutta kompromississa, joka liittyi päästökauppadirektiiviin, direktiiviin, totesimme, että suostumme siihen että sillä ehdolla, että ne teollisuudet Euroopassa, jotka saavat tästä ylirasituksia seuraukseen, voivat luottaa siihen, että niiden osalta tapahtuu helpotuksia, koska muuten ne eivät selviä kilpailussa muissa osissa maailmaa. Ja tämä oli se tilanne silloin, kun päätös hyväksyttiin parlamentissa, että näin tulee tapahtumaan. Ja olen hiukan huolissani siitä, että ne joita tämä koskee, tämä piiri tulee jäämään yhä pienemmäksi, eli tavallaan yhä pikkumaisemmin katsotaan asiaa, yhä enemmän suljetaan eri ryhmiä pois. Kysymys on pelkästään teräksestä, vaan myöskin alumiinista, myöskin monista kemian alan yrityksistä. Ja siis se, mikä oli päätöksen poliittinen perusta, sitä ei tulisi osannut noudatettu. Ja aivan oikein viittasi herra komissiossa siihen, että oi, tilanne Euroopan teollisuudelle ei ole suinkaan helpottunut, vaan päinvastoin se on muuttunut vaikeammaksi. Meillä on aivan uusi tilanne, meillä on huomattavasti vaikeampi kilpailutilanne, ja me taistelemme kaikki täällä siitä, että teollisuus, ja puhumme siitä, että teollisuus on tärkeä osa Euroopan tulevaisuuden kehittämistä. Eilen saimme kuulla täällä hyvin viisaita puheita. Minä odotan, parlamentti odottaa, että se, mitä sovittiin, nyt pannaan myös toimeen niin, että siitä hyötyvät ne teollisuuden alat, ja eivät teollisuuden alat, vaan ihmiset, jotka työstävät näissä yrityksissä, jotta he voivat hyötyä tästä, jotta myöskin Euroopan tulevaisuuden mahdollisuuksia parannetaan. Kiitos, herra Roy. Ja nyt sosiaalidemokraattiryhmän puolesta Rova Marita Urskuk, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Teollisuus on ratkaisevassa asemassa, kun halutaan löydä työpaikkoja kasvua Euroopassa. Ilman kilpailukykyistä teollisuutta ei kasva myöskään palveluala. Tätä taustaa vasten on itsestään selvää, että komission täytyy hyvin tiukasti ja tarkkaavaisesti ja aktiivisesti toimia, kun puhutaan kilpailusta tai kilpailun vaarasta joka pohjautuu matalampiin ympäristövaatimuksiin. Tästä syystä aivan itsestäänselvää on se, että meidän täytyy tukea poikkeusperiaatetta sellaisilla toimialoilla, joita, joita hiilivuoto uhkaa. Ja meidän täytyy samalla soveltaa tätä periaatetta järkevällä tavalla. Sitä ei saa siis tulkita sellaiseksi, että eurooppalaisen teollisuuden pitäisi kyetä pakenemaan tätä vastuutaan ympäristöpolitiikassa. Komission täytyy yhtäältä tarkastaa hiilivuotoa, työpaikkojen vuotoja ja kilpailukyvyn vähenemistä ja toimia. Ja toisaalta komission täytyy ottaa käyttöön lobbaus, jonka tavoitteena on ehkä välillä tällä hiilivuotoriskiä ja vastata noihin vaatimuksiin perustelluin faktoin. Komission täytyy vastata molempiin haasteisiin, eikä saa asettaa niitä vastakkain. Πολύ. Εξ ονόματος της ομάδας των φιλελευθέρων, ο κύριος Μπουσόη, για δύο λεφτά παρακαλώ. Κοίταξε, Alde, Buzoi, kaksi minuuttia. Domnule comisar, stimați colegi. Kiitos puhemies, hyvä komission, hyvät kollegat. Me kaikki tiedämme, että on tarve asettaa tavoitteita, joilla leikataan kasvihuonekaasupäästöjä, jolla taistellaan ilmastonmuutosta vastaan, ja olemme varmoja siitä, että EU on johtajana maailman näyttämöllä. Meillä pitää olla käytännönläheinen lähestymistapa, ja meidän pitää analysoida huolisesti näiden toimenpiteiden vaikutukset. Se, että annetaan äh, sertifikaatteja, vaikuttaa energiaan, vaikuttaa kilpailukykyyn, kilpailukykyyn mitä tulee nimenomaan energiaintensiivisiin teollisuuden aloihin. Totta kai teollisuuteen vaikuttaa tämä tilanne eri tavoin riippuen siitä, minkä tyyppistä yrityksestä on kysymys, aivan kuten herra Pirillo mainitsi. Meillä Romaniassa esimerkiksi puolet teollisuuden tuotannosta tuotet, teollisuudesta tuotetaan valokaariuuneissa, jolloin vaikutus on suuri. Samantyyppinen tilanne on monissa muissakin maissa – Haluaisin todeta, että teräsmarkkinat ovat maailmanlaajuiset ja se, että pyritään leikkaamaan päästöjä vaikuttaa myöskin sillä tavoin, että kilpailussa tulee vääristymiä. On saavutettu sopimuksia ja EUn teollisuus on kuitenkin paineen alaisena. Riski vuodoista on siis reaalinen. Jotta tämä riski voitaisiin analysoida, komission tulisi tulevissa valtion tuen suuntaviivoissaan todeta, että kaikki teollisuuden alat 24. joulukuuta 2008 päätöksen pohjalta ovat oikeutettuja saamaan korvauksia. Korvauksen pitää kun olla suhteessa niihin epäsuoriin kustannuksiin, joita syntyy päästökaupan myötä. Ja on, ajatellen myöskin kilpailukykyä teollisuudella on, tämä on tärkeää, samoin myöskin työpaikoille Euroopassa. Ja se, että tässä epäonnistuttaisiin maailmanlaajuisesti, mitä tulee säästö, päästöleikkaamiseen. Kiitoksia. Seuraavana ECR Simanski, yksi minuutti. Pani komisarzu, pani panowie. Puhemies, hyvät edustajat, ottaen huomioon Euroopan politiikan ja vain tästä tästä syystä terästeollisuuteen kohdistuu valtavat paineet Euroopan ulkopuolelta, eli niistä maista, joissa ei olla niin tarkkoja hiilidioksidipäästöjen kanssa, kemiateollisuus, paperi, sementti, terästeollisuus, aloilla verrotamme investointeja. Jos meillä on näitä teollisuuden aloja, ei ole myöskään innovointeja eikä työpaikkoja, jotka menevät EUn ulkopuolella monissa EU-maissa näillä teollisuuden aloilla käytetään paljon energiaa. Tämä on aivan loogista ja näin ollen on myös paljon päästöjä. Näin on myös Puolassa. Meillä on paljon eh, kilpailukykyä Euroopan unionissa, mutta jos emme halua menettää sitä, meidän on toivo, toimittava niin, että terästeollisuus saa julkista tukea. On toimittava niin, että se saa tukea asianmukaiselle toiminnalle ja että päästöjä voidaan tulevaisuudessa vähentää. Kiitoksia. Olisi myös vastattava ympäristökriteereihin. Rossi yksi minuutti. Le quote ETS si e di speculazione finanziaria, spingendo. ITS-kiintiöt saattavat, mu- saattavat aiheuttaa kilpailukyvyn vähentämistä hiilidioksidipäästöjen huomiointi sähkössä eh, vaikuttaa eri teollisuuteen eri tavalla. Esimerkiksi teräs- ja alumiiniteollisuus ovat energiaintensiivisiä. Onko komissio sitä mieltä, että tämä olisi huomioitava kustannuksissa ja että tätä kautta voitaisiin välttää tuotannon muualle lähtemistä. Eikä pitäisi myös antaa kompensointeja myös kulutettua energiaa varten. Byrokratiata tarvitaan yrityksen tukien hyötymisestä aiheuttaa kilpailun vääristymistä ja hyödyttää kolmansia maissa. Onko komissio sitä mieltä, että menettelyt ovat liian hankalia? Εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων, τελευταία εγγεγραμμένη ομιλήτρια, η κυρία Ντότς από τους μη εγγεγραμμένους. Seuraavana sitoutumattomat Dodge, mutta en näe häntä paikalla. Menemme siis eteenpäin. Muut puhujat. Liise, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Haluaisin kiittää herra Pirilloa siitä, että hän sai tämän asian esityslistalle, koska Meillä ei tietenkään ole mitään selkeää toimivaltaa tässä alue, tässä kysymyksessä, mutta meidän pitää kuitenkin ajaa komissioa toimimaan. Kysymys oli pelkästään eh, teollisuudesta, eh, teräksistä tuotetaan sähköllä, eh, vaan on monia muitakin teollisuuden alueita, joita koskettaa hilivuoto tai jotka ovat vaarassa joutua sen uhreiksi. Mainitsin tässä alumiiniteollisuuden ja kemian teollisuuden, kuten Roil mainitsi. Ja on toimi, nyt on toimittava. Mutta tilanne ei siis ole se, että olisi ongelma, olisi direktiivissä, joka koskee päästökauppaa, eikä ennen kaikkea muutettu direktiivi, koska olemassa oleva, joka on voimassa vuoteen 2012, siinä meillä ei ole tällaista määräystä. Nyt uudessa päästökauppadirektiivissä on löyty lukkoon, että yritykset, jota uhkaa hiilivuoto, tarvitsevat tukea, saavat tukea, ja komission täytyy panna tämä toimeen. Kysymys ei ole suinkaan teksti direktiivissä, se on jopa parempi itse asiassa, koska meillä on nyt olemassa tällainen korvausmahdollisuus, jota aiemmin ei ollut. Ongelma on siinä, että komissio nyt täytyy tarttua toimeen. Ja me tarvitsemme selkeät tukipuitteet, jotka ovat avoimet, koska muuten tulee kätkettyjä subventioita eri jäsenvaltioihin, mitkä ennen kaikkea johtavat sitten myöskin kilpailun vääristymiseen sanon suoraan, että monet yritykset odottavat jo nyt asiaa toimia. Ne yritykset tekevät tämän vuoksi tappiota tai eivät ainakaan voittoa, koska sertifikaatit, vaikka niitä jaettiinkin maksutta eh, energiayritykselle, ne hinnoiteltiin. Ja jos ei nyt saada valoa tunnelin päähän yrityksistä vuonna 2013, eh, siis, siis tukea, siinä mielessä, että voisivat saada tukea tarvittaessa, joudumme tekemään päätöksiä, jotka eivät ole hyväksi eh, Euroopalle talouden toimin, toiminnan alueena ei saa tapahtua mitään liian pitkään menevää korvausta, mutta ei myöskään äh, korvauksia, jotka eivät vastaa todellisuutta. Meillä on myöskin benchmarkit, kysymys on pelkästään sitä, että on sen korvauksia 10 prosentille parhaita yrityksiä. Äh, tämä merkitsee sitä, että pyritään olemaan mahdollisimman tehokkaita, ja tämä on se, mikä komission täytyy panna toimeen. Oli. O kirjus Enchiu, Kiitoksia seuraavana. Enchiu, demokraattinen ryhmä, yksi minuutti. Reprezintă baza pe care s Terästeollisuus edustaa EUn perustaa ja yksi, yhtä sen keskuspilareista. Ilman sitä me emme voi pitää kasvua globaalimarkkinoilla, jossa ei ole mitään sitovia sääntöjä. Teräksen ja alumiinin tuotanto vaatii valtavan määrän sähköä. Ja päästövähennystavoitteet johtavat siihen, että sähkön hinta nousee. Uskon, että teräksen ja tuotanto valokaariuuneissa pitää ottaa huomioon yhtenä sellaisena alana, joka kuuluu maksuttoman päästöoikeuden piiriin, jotta EU säilyttää kilpailukykynsä markkinoilla – ja jotta voimme poistaa kilpailuhäiriöt, kun kilpailemme sellaisten valtioiden kanssa, joita päästövähennykset eivät sido. Kirja Komi, Kiitoksia. Komi, puolitoista minuuttia. President. Kiitoksia. Minulle tämä aihe on erittäin tärkeä. Direktiivillä voisi olla voimakas vaikutus energiaintensiivisille teollisuuden alueille. Haluaisin korostaa että nämä lisäkustannukset, joilla järjestelmästä tehdään tehokkaampi, voisi, aiheuttaa, voisi saada aikaa investointia tutkimusta ja kehitystä. Näin voitaisiin taata hyötyä koko alan yrityksille joko lisäämällä tuottavuutta tai lisäämällä innovointia. On myös tärkeää tuoda esille työllisyysvaikutukset. Meidän olisi vältettävä se, että, äh, että prosessien äh, välinen syrjintä aiheuttaisi työpaikkojen siirtämisen muualle Eurooppaan ja, ja näin myös teollisuus kärsisi, joka kuitenkin äh, tuota, työpaikkojen työmarkkinat ja tuottavuus, uudet innovoinnit ja teknologiat ovat tärkeitä uuden teollis- taloudellisen kasvun ja kestävyyden saamiseksi aikaan Euroopassa. Olisi vältettävä se, että lisää epäsuorit ja suorat kustannukset toisivat vääristymistä markkinoille ja kilpailun äh, heikkenemistä. Ja Kiitoksia sitten Plumbo yksi minuutti. thank to my colleague niin, kiitos. Haluan myöskin onnitella kollega Pirilloa siitä, että hän esitti tämän kysymyksen hyvä komission ja sanoisin myöskin korostaa roolia, joka on EUlla siinä, että saadaan aikaan myönteistä muutosta aikaan teollisuudessa, jotka ovat energiaintensiivisiä ja joissa syntyy runsaasti päästöjä, joita saadaan käytetään tehokkaamman teknologian käyttöä. Miten nyt sitten, kyllä sinä, että yritykset tekevät investointeja, teollisuuslogia pitää vähentämään päästöjä, käyttöön ja samaan kun käytetään markkinamekanismilla pyritään säätämään talousta ja myöskin samalla aikaan pyritään sisäistämään kustannuskaan syntyvät näistä päästösertifikaateista. On tärkeää, että muutos aika näissä yrityksissä on aika pitkä verrattuna markkinadynamiikkaan. Teho, vaikutus, että tällä on näiden yritysten kilpailukykymerkitystä voidaan menettää tuotantoa ja myöskin tämä johtaa päästöjen siirtymiseen, työpaikkojen katoamiseen, vaikutus, sosiaalisiin vaikutuksiin. Romanian osalta esimerkiksi tilanne on se, että on hyvin todennäköistä tulee hiilivuotoa, koska maa on euro, EUn rajoilla. Me todellakin toivomme, että komissio ryhtyy mahdollisimman nopeasti tarvittaviin toimiin. Kiitos von Nistelrooy. Kiitoksia sitten Van Nistelrooy. Yksi minuutti. Well. Puhemies, kiitoksia. Hiilidioksidipolitiikka Euroopan unionissa on aivan kristallinkirkasta, kuten myöskin se, joka koskee vahingot, no, helposti hankalassa asemassa olevia alumia. Mutta nyt epäselvää on se, millä tavalla nämä kustannukset voidaan siirtää energiaintensiivisille aloille. Esimerkiksi teräs, kemia, alumiini ovat tällaisia, niin että ne myöskin kykenevät säilyttämään kilpailuasemansa. Kysymys on siitä, millä tavalla nämä epäsuorat sähkökustannukset voidaan siirtää eteenpäin. Me tarvitsemme, hyvä komission jäsen, hyvää tietoa, laajapohjaista tietoa, niin että artikla 10 ö, voidaan ottaa käyttöön. Niin, että emme jäl- että jälleen kerran voimme saada aikaiseksi tasa-arvoisen toimintaympäristön. Tehtävänä on toimia nopeasti ja toiseksi Saksan poistuminen ydinenergiasektorilla, mitä, mitä vaikutuksia sillä on? Haluaisin tähän tietää vastauksen. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Balchitis, yksi minuutti. Thank you. Kiitos. Kiitos siitä, että otit tämän hyvin tärkeän kysymyksen esille. Tätä toisia toimenpiteitä, joilla pannaan toimeen sellaisia toimia, joilla teollisuutemme siirtyy kestävälle vihreälle polulle. Kuitenkin on huolestuttava katsottava, miten mahdollisia kielteisiä vaikutuksia tällä voi olla tiettyihin teollisuuden aloihin, jotka hyvin pitkälti riippuvaisia sähköenergian käytöstä, ja luoda kompensoiva mekanismi, jotta nämä yritykset eivät menetä kilpailukykyään EUn sisä- eikä ulkopuolella. Esimerkkinä voidaan sanoa, että Kiina, Kiinassa on eräs nopeimmin kasvavia teräksisteollisuuden aloja, ja EUsta on tullut sen suurin vientimarkkina-alue. Komission täytyy huolellisesti ja vastuullisesti tarttua näihin kysymyksiin tulevassa valtion tuesta, löytää suuntaviivat, jotka ovat oikeat niin, että käytetään järkevästi eh, EU-tukia kuitenkin, että teollisuutemme säilyy kilpailukykyisenä, ja tämä tietysti on yhteydessä kasvuun ja hyvinvointiin Euroopan unionissa. Kiitoksia. Seuraavana suullisen kysymyksen esittelijä Pirillo. Yksi minuutti, olkaa Io devo ringraziare... Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita kaikista puol- poliittisista ryhmistä, jotka ovat täällä käyttäneet puheenvuoron, jotka ovat voimakkaasti tukeneet minun suullista kysymystäni. En voi kuitenkaan sanoa olevani tyytyväinen koska tämän menettelyn ilman puhujaisten jälkeen komissio puhuu vasta tämän jälkeen. Minusta tämä on ristiriitaista ja toivon, että korjaamme toimintatapojamme tässä asiassa. Minun on sanottava, että tulen tietenkin puhumaan tästä vielä lehdistössä. Komission jäsen, joka täällä edustaa komissiota, haluaisin sanoa teille, että olen todella pettynyt vastaukseen, jonka olette antaneet kysymyksiini. Komissio ei varmaankaan halua tästä asiassa pesettä käsiä. Tämä on niin tärkeä asia, niin kuin kollegat ovat täällä tuoneet esille. Ja toivon, että komissio todella vastaa näihin kysymyksiin. Toivon, että komissio vakavalla tavalla paneutuu tähän ankaraan ongelmaan, joka vahingoittaa tätä teollisuutta. Olemme aliarvioineet ongelmaa. Kiitoksia. Nyt siirrymme menettelyyn ilman puhujalistaa. Täällä on kaksi puhu- puhepyyntöä. Jaslevjevska ensimmäisenä. δεν είναι στην αίθουσα, οπότε θα ήθελα να παρακαλέσω την κυρία Σίλβια Τσικάο. ei paikalla, joten Silvia Tikao, olkaa hyvä. Minä tulen Galatsista, kaupungissa, jossa on sekä terästeollisuutta että väärävarkennusteollisuutta. Minun alueeni on riippuvainen työstä, jota nämä teollisuuden alat tarjoavat alue on riippuvainen myöskin eurooppalaisista puitteista, jotka mahdollistavat näiden teollisuuden alueen kehittämisen ja Euroopan teollisuuden kilpailukyky ja eurooppalaiset työpaikat riippuvat tietysti sitten taas siitä, miten me pystymme tukemaan energiaa intensiivisiä teollisuuden aloja. Keskustelut, joita me olemme käyneet päästösertifikaateista näille teollisuuden aloille, ovat sellaisia, että meidän pitäisi tukea olosuhteita, jotka ovat suotuisat kaikille yrityksille, jotka investoivat vihreämpään tekniikkaan, energiaa tehokkaammin käyttävään tekniikkaan. Uskoakseni meidän teollisuutemme säilyminen riippuu toimenpiteistä, joihin nyt ryhdytään, jotta meidän yrityksistämme tulee tehokkaampia ja puhun tässä ennen kaikkea terästeollisuuden puolesta. Kiitoksia sitten komission puolesta, herra Semeta. Thank you, Mrs. President. Uh, Kiitoksia, puhemies. Haluaisin kiittää edustaja Perilloa kysymyksestä. Selkeästi näin, että, että komissio ei pese käsiään tässä erittäin tärkeässä asiassa. Ja näin ollen suuntaviivat ja työ niiden parissa jatkuu. Terästeollisuus, mukaan lukien muut äh, toimialat, joihin tämä ongelma saattaa vaikuttaa, ovat siis käsittelyssämme. Työ ei ole suinkaan tehty tänä päivänä. Emme voi tehdä mitään lopullisia johtopäätöksiä asiasta ja näiden suuntaviivojen toimivuudesta. Kun puhutaan aikataulusta, komission tavoitteena on esittää uudet suuntaviivat ja saada ne hyväksytyksi vuoden loppuun mennessä ensin julkisen kuulemiskierroksen jälkeen. Kilpailupääosasto on käynnistänyt tällaisen kuulemisen kyselyn avulla ja Siinä kysytään muun muassa tuen tasosta. Olemme saaneet yli 140 vastausta jäsenvaltioiden teollisuusyhtiöistä ja kansalaisjärjestöistä. Yksikkömme tutkivat näitä vastauksia tällä hetkellä ja sen jälkeen komissio esittää suuntaviiva luonnoksensa, jotka koskevat siis valtion tukea. Sidosryhmien kanssa keskustellaan vielä toiseen otteeseen ennen kuin toivot hyväksytään ja samalla parlamentille tiedotetaan asiasta. Eli kuten näette, koko prosessi on täysin avoin ja työstämme näitä suuntaviivoja. Esittelemme ne sitten tämän vuoden loppuun mennessä. Kiitoksia hyvä komission jäsen. Hyvät kollegat, keskustelu suullisesta kysymyksestä on nyt päättynyt ja menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kyseessä on komission julkilausuma turvaskannereista.